voorzitter, collega's. kiitos puhemies. Monille voidaan todeta, että syöpä on yksi suurimmista ongelmista Euroopassa. On saatava käännellä voidaan taistella erilaisia tekijöitä vastaan, jotka aiheuttavat syöpää. On saatava aikaan uutta teknologiaa, jolla voidaan auttaa tässä tilanteessa. Pitää saada aikaan myöskin katsoa, miten geneettiset tekijät vaikuttavat syövän kehitykseen. Mitä saadaan pitkälle menevää teknologiaa, joka on mahdollisimman innovatiivista, mutta se kuitenkaan ei merkitse sitä, että tätä kautta voidaan parantaa kaikki potilaat. Täytyy varmistaa kaikille potilaille yhtäläinen mahdollisuus hyötyä lääketieteellisistä mahdollisuuksista, koska tällä hetkellä meidän järjestelmä on, jossa on kaksi nopeutta. Täytyy katsoa, että potilas on se, joka on tärkein henkilö silloin, kun on kysymys ehkäisevästä toiminnasta. Täytyy pyrkiä lisäämään sellaista toimintaa, jotta voidaan huolehtia myöskin asioista, jotka liittyvät elämäntapaan, elämäntapaan, joka voi, jos se on parempi osalta myöskin ehkäistä syöpää. Emme saa myöskään unohtaa lapsia, ja täytyy pitää myöskin mielessä perheitä, joihin syöpä voi vaikuttaa vakavalla tavalla. On ajateltava sitä, että ihmiset, jotka sairastuvat, heidän täytyy voida myöskin ottaa huomioon tämä heidän tilanteensa ja otettava huomioon se tässä syövastaisessa toiminnassa. Ja kiitos nyt edustaja Schaldemuse yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Syövän torjunta on yksi tärkeimmistä Äh, taistelusta, jota meillä on terveydenhuollossa tänä päivänä ja sairaaloissa ympäri Eurooppaa. Lääkärit, potilaat, hoitajat, omaiset äh, käyvät tätä taistelua joka päivä, yrittävät pelastaa henkiä ja auttaa niitä ihmisiä, joilla syöpä on ollut, saada äh, hyvä elämä myös hoidon jälkeen. Mutta meidän on tehtävä enemmän. Me voimme tehdä sitä Euroopassa. Tarvitsemme enemmän rahaa tutkimusta varten. Meidän on lisättävä ennaltaehkäisyä, Ajattelen tässä erityisesti Euroopan tasoa, jossa voimme varmistaa, että karsinogeenille altistus vähenee, voimme kieltää syöpävaaralliset aineet ja voimme oppia toistemme kokemuksista ja ihmiset voittavat syövän useammin näinä päivinä. Ja on tärkeää, että tiedämme, miten elämän saa hallintaan syövän jälkeen. Yhdessä voimme tehdä suuren harppauksen syövän torjunnassa. Se on tärkeää. Kiitos. Sitten edustaja Bunting. Thank you, Madam President. Kiitos, rouva puhemies. No mikä tekee syövästäni niin vaaransa se, että se on niin monimutkainen tauti. Siitä sitten näitä kasvaimia on erilaisia, on erityyppisiä rintasyöpiä, mutta niitä kutsutaan rintasyöväksi. Tämä vaikuttaa usein nuorin, 95 prosenttisesti. Se on parannettava, mikä on hieno asia, mutta muut syövät ovat edelleen automaattinen kuolemanrangaistus. Lisäksi geneettinen epävakaus vaikuttaa siihen, että nämä kasvaimet kehittyvät ja niistä voi tulla nopeasti resistenttejä hoidolle, jotka toimivat aikaisemmin, mutta tiedämme, että kolmasosa syövistä voidaan parantaa, joten meidän pitää tehdä enemmän edistykset genetiikkatutkimuksessa aiheuttavat sen, että voidaan toimia nopeasti ja epigenetiikkatutkimus on sanonut, että tutkijat voivat katsoa syvemmälle, pidemmälle kuin DNAhan ja yhdistellä lääketieteellisiä tietoja ja kriittisten tietojen kanssa siitä, minkä tyyppiset ulkoiset ja ympäristöstekijät vaikuttavat, jotka ovat täällä tänään. Meidän pitää tarttua tilaisuuksiin, joita nämä edistykset ovat tullessaan. Massadata ja keinoäly ovat muassa tärkeitä, että voidaan edistä tässä taistelussa, joten vetonsa van der Rajenin syövän torjunnasta pitää tehdä absoluuttinen prioriteetti tulevassa komissiossa, tieteellisessä tutkimuksessa myös ja lääketieteellisellä alalla. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tardino. Grazie. Kiitoksia. Syöpä on suurimmista kuolemanaiheista monissa Euroopan maissa. Italiassa on yli 48 000 uutta rintasyöpätapausta joka vuosi. Huolimatta tieteen saavutuksista, ennaltaehkäisy on tällä hetkellä ainoa tehokas väline, joka meillä on syövän nitistämiseksi. Me olemme nähneet von der Leyenin ohjelman, nyt odotamme tekoja. Euroopan on edistettävä kehitystä ja yhteistyötä erilaisten verkostojen kanssa, jotta jotta diagnoosia ja hoitoa voidaan parantaa ja tehdä monialaista yhteistyötä. Lisäksi meidän on intensifioitavaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, koska meillä on vielä liian suuria eroja siinä, kuinka helposti pääsee seulontaan ja hoitoon sekä valtioiden välillä että eri alueiden välillä yhdessä valtiossa. Meidän on myös puututtava sairauden syihin. Sisiliassa Jeremy Lazio ja Polon teollisalueilla syö. Keppiä on paljon enemmän kuin normaalisti ja me emme voi hyväksyä tätä. Mm. Ja lisäksi meillä pitäisi olla kaikissa keskuksissa ei vain ennaltaehkäisy- ja tiedotuskeskus, vaan myöskin keskus niille, jotka ovat syöpään sairastuneet. Meidän täytyy inhimillistää hoidot. Kiitoksia. Speaker for... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tomasic. Borba Kiitos Syövän torjunta edellyttää jatkuvia investointeja ei pelkästään terveydenhuoltoon, vaan myös tutkimukseen ja valistukseen. Jotkut Euroopan maat, mukaan luettuna Kroatia, näkevät yhä vaikeammaksi pysyä kehittyneempien maiden tasolla. Uusien lääkkeiden diagnoosimenetelmien hinta kasvaa, jos ei ole riittävää kasvua eikä elintaso nouse riittävän nopeasti nuo uudet menetelmät ovat vähemmän saatavilla. Kroatia on kymmenentenä, mitä tulee syvänähoittamaan kuolleisuuteen, ja vain Unkari on vielä alhaisemmalla tilalla kuin muut jäsenvaltiot. 433 henkilöä 100 000 kohti vuonna 2016 kuoli syövästä Kroatiassa, kun keskimäärin Euroopassa luku oli 276 ja e- Yhdysvalloissa 464. Nämä luvut osoittavat, että tarvitaan enemmän investointeja. Tämä ei ole mahdollista ilman voimakkaampaa, parempaa yritystoiminnan ilmapiiriä ja ilman, että muutetaan äh, muuten julkista sektoria. Seuraavaksi edustaja Kulän Österle. Kiitos puhemies. Niin, Syöpä tappaa miljoona 400 000 ihmistä Euroopassa vuonna 2019 ennusteiden mukaan. Jokainen meistä kärsii tästä sairaudesta jollakin tapaa, joten tarvitsemme suuren Euroopan suunnitelman, jolla voidaan vahvistaa tutkimustyötä ja innovaatiota. Meidän pitää myös harmonisoida kansanterveyspolitiikkoja, sillä yhdessä tulemme tekemään yhteistyötä tehokkaasti ja tulemme edistymään tutkimuksessa ja torjumaan syöpää. Haluaisin mainita nämä lääkepullat eri maissa. Pulla koskettaa tiettyjä lääkkeitä, joilla pyritään hoitamaan muassa syöpää. Lääkepulien syyt pitää tietää ja hoitaa. Meidän pitää myös asettaa vastauksia kaikki toimet, harmonisoida sääntelyä EU-tasolla ja helpottaa lääketoimituksia jäsenvaltioiden välillä. Hoidon saatavuus pitää taata kaikille kansalaisille. Tarvitaan todellista avoimuutta saatavuutta, hoitojen saatavuutta EU-ssa. Lopuksi pitää taata elinvoimainen talousalue yrityksille, jotta voidaan edistää investointeja Euroopassa, mutta samalla toimijoiden pitää ottaa huomioon yleinen etu. 60 prosenttia lääkkeiden komponentista rakennetaan EUn ulkopuolella Kiinassa tai Intiassa, jotta voidaan vähentää kuluja, jotta on vähemmän tiukkaa sääntelyä, mutta tuotannon siirtäminen johtaa näihin lääkepuuliin, kun lääkkeet eivät vastaa ö, maan sääntöjä, joten EU-tasolla meidän tulee toimia. Meidän tulee tuoda eurooppalaisia vastauksia tähän globaaliin ongelmaan. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Dalli illum xtaqt nifoka b'mod partikolari fuq it-tfal. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Minä haluaisin keskittyä lapsiin tänä päivänä, koska sydäntä särkevimmät syöpätapaukset koskettavat lapsia. Kuitenkin syöpä on Euroopassa eh, se sairaus, joka aiheuttaa lasten kuolemia eh, myönteisten tulosten rinnalla ei ole kuitenkaan tapahtunut riittävästi edistystä vaikeiden ja harvinaisten sairauksien suhteen. Liian monta nuorta kuolee. Meillä on vielä suurta epätasa-arvoa jäsenvaltioiden kesken, kun on kyse parhaasta mahdollisesta hoidosta ja asiantuntemuksesta. Tämä tarkoittaa, että on jopa 20 prosentin ero henkiinjäämisasteissa eri EUn jäsenvaltioissa. Siksi me tarvitsemme Euroopan laajuista yhteistyötä äh, terveydenhuollon tutkimuksessa ja innovoinnissa. EU-ohjelma voi luoda äh, yhteisiä äh, foorumeja, alustoja, joiden avulla voidaan saada aikaan suuria muutoksia. Jos joku sairaus on harvinainen kansallisella tasolla, siksi on suurempi mahdollisuus, että se voidaan hoitaa EU-tasolla eikä lapsia kuole niin Edustaja Krah. Dank. Die Frage des Krebses. Kiitos. Syöpäasia koskettavina minä henkkohta, koska vaimoni menehtyi syöpään viisi vuotta sitten. Jokainen salissa varmasti tuntee samantyyppisiä tarinoita, joten syöpätutkimuksen kirjoitus ei liene epäselvää, mutta sitten pitää pohtia, josko syöpä tullaan ratkaisemaan sen myötä, että ohjelmia tuoda neuvotasolle vai jos parempi jos nämä puitteet äh, alalla pitäisi parantaa. Hyvää on tarkoitettu, mutta se ei välttämättä ole hyvää. Ne voi olla myös, jos helpotetaan tutkimustyötä ja annetaan verohelpotuksia näille tutkimusantoksille ja yrityksille, jotka tätä hoitavat. Tällä helpotetaan heidän työtään. Elinajan odotte eroaa nuorten ja uusien jäsenvaltioiden välillä – tässä ei pidä hoitaa byrokratiaa, vaan varmistaa se, että itä lääkärit eivät siirry länteen. Usein on siis vaihtoehtoja keskitytylle ohjelmille ja sille, että on keskitympiä aloitteita, vaikka tarkoitukset olivatkin hyviä. Ja syövän tutkimus on toki tärkeää, mutta taisi viitata siihen, että tässä keskitetyt hankkeet äh, pitää myös huomioida. Thank you very much. Kiitos sitten sitten seuraavaksi edustaja Mazilis. Thank you. Uh, Madam President. Puhemies, kiitos. Ajattelen, miten ihmisiä menetään. Nousee usein kysymys siitä, miksi tämä tapahtuu. Eurooppalaiset toimeet ovat edelleenkin riittämättömiä. Euroopan unioni käynnisti toimensa – syövän osalta vuonna 1985. Selkeän on käytetty miljardeja tutkimukseen, mutta mikä on sitten ollut tulos tästä? EUn tavoitteena on ollut pyrkinyt vähentää syövän tapauksia syöpätapauksia 15 prosentilla vuoteen 2020. Valitettavasti näin tulee tapahtumaan. On tehtävä systemaattista analyysiä siitä, miksi näin on tapahtunut. Olen varma siitä, että syövän torjunta on hyvin tärkeä poliittinen presidentti Euroopan komission tulevalle puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Uusi työ alkaa sillä, että arvioidaan kriittisesti mitä tähän mennessä on tapahtunut, ja niin, että voidaan katsoa myöskin, mitä on ympäristön vaikutus, mitä ovat muut tekijät, ja että harjoitetaan tehokkaampaa seulontaa ja että saadaan varhaisempia diagnooseja. Toivotan, että saadaan kattava suunnitelma syövän osalta aikaiseksi. Ehkäisevät ohjelmat ovat ratkaisevan tärkeitä ja niissä pitää erityisesti ottaa huomioon se, että on harmonisoituja tietojärjestelmiä syövästä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja McGuinness. Thank you. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin eh, heti aluksi kiittää komission jäsentä intohimoista työstä terveyden hyvinvoinnin saralla ja me, jotka olemme tehneet yhteistyötä kanssa ne tietävät, että tämä on totta. Tämä on hyvin oma oikea-aikainen keskustelu, surullista kuulla kollegoilta, jotka ovat puhuneet omasta kokemuksestaan, koska joku heidän omaisensa on kuollut. Minä aion tällä viikolla lauantaina puhua omassa vaalipiirissäni konferenssissa, jonka järjestää syövän tutkimussäätiö siellä. Ja tämä on kuudesvuotuinen kokoontuminen, jossa annetaan tukea perheille paneeleille, joissa käydään läpi syöpähoitoja. Mutta tähän kuuluu myös ähm, tai Halutaan tukea yksikköjä paikallisissa sairaaloissa, jotta niissä on tarpeellista laitteistoa hoitaa potilaita kun on kyse syövästä. Tiedämme, että monet jäsenvaltiot järjestävät seulontoja, äh, esimerkiksi äh, rintasyöpä, äh, kohdunkaulan syöpä tai suolistosyöpä seulontoja. Ja on tärkeää, että nämä seulonnat jatkuvat kaikissa jäsenvaltioissa. Hieno Euroopan unionissa on se, että voimme verrata asioita ja nostaa standardeja, auttaa toisiamme. Mutta lauantaina tämä kokous jossa on ystäväni ja naapurini Elizabeth Somersby, joka toimii onkologiakeskuksessa. Hän on tämän säätiön sydän ja hän todella haluaa auttaa niitä ihmisiä, jotka kärsivät syövästä ja menee pidemmälle kuin mitä pitäisi auttaakseen näitä ihmisiä, jotta heitä hoidetaan hyvin. Kiitos sitten puheenvuoro komissiolle. Komission jäsen Andri Kaittis, olkaa hyvä. Thank you, Madam, Madam President. Kiitos, puhemies. Hyvät jäsenet, olen kuunnellut suurella mielenkiinnolla tätä keskustelua ja olen kiitollinen teidän arvokkaista näkemyksistänne. Olen iloinen kuulessani niin monen teistä puhuvan solidaarisuudesta, oikeudenmukaisuudesta, reiluudesta, sosiaalista tasa-arvosta Nämä ovat hyvin tärkeitä tapoja korjata tilannetta meille kaikille. Ja ehkäiseminen on aina parempaa kuin parantaminen. On, me tiedämme, että meidän pitää tehdä enemmän EU-tasolla ja meidän tulisi nähdä enemmän tällaisia Euroopan lippuja kuin kansallisen maiden valtionvaltion lippuja tässä salissa, koska kun jos tarvitaan solidarisuutta ja yhtenäisyyttä ja ymmärrystä, Haluaisin kiittää edustaja Riisiä ja edustaja McKinneysiä ystävällistä sanoista. Ilo on ollut minun. Kuten mainitsin, me arvioimme asetuksia, jotka liittyvät lapsille tarkoitettuihin lääkkeisiin. Me pyrimme julkaisemaan vuoden 2020 alussa uuden esityksen. Täällä puhuttiin sähkösavukkeet ja niiden käyttö. Olimme nähneet, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Muistan keskustelut, joita käytiin tupakkatuotedirektiivistä ja ehdotimme, että olisi ollut tiukempaa säätelyä nimenomaan sähkösavukkeiden tapauksessa. Ja nyt näette todisteet siitä, mitä tämä merkitsee. Ja nämä tuotteet ovat tietysti myöskin uhka kansalaisten terveydelle. Meidän ei tarvitse tullakaan asiasta muuta sanoa kuin, että sen parissa on tehtävä työtä. Mitä tulee sitten hormonihäiritsijöihin ja erilaisiin karsinogenisiin aineisiin, Nämä ovat myös asioita, joihin täytyy puuttua. Ja minusta on tärkeää, että nekin otetaan huomioon sekä seuraavien komissioiden tehtävässä, jotka käsittelevät terveyskysymyksiä ja ympäristökysymyksiä. Eli toivon, että molemmat tulevat tekemään enemmän työtä alueella. Ja jopa Brexit Party puolue näyttää ymmärtäneen, että syntyy vahinkoa potilaille, jos emme taistele yhdessä tätä sairautta vastaan, kooten voimamme yhteen. Brexit todellakin saa aikaan vahinkoa ja kiitoksia siitä, että ymmärrätte tämän. Älkää jättäkö potilaita tilanteeseen, joka on epävarma. Täällä puhuttiin myös rintasyövästä. Eurooppalaiset suuntaviivat rintasuoran, rintasuoran osalta ja sen siihen liittyvien toimien laadullisesta normeista on osa eurooppalaista että Tässä todella pitää keskittymään potilaisiin ja tässä on lukuisia muitakin suosituksia. Mitä tulee sitten epigen, epigeneettinen tutkimus ja eh, genomitutkimus ovat hyvin tärkeitä. Olen itse lääketieteen tohtori ja voin sanoa, että olen täysin samaa mieltä. Kun totesin, me teemme työtä miljoonan eh, genomin parissa ja tulemme tietysti jatkamaan työtä, sitä on tehtävä enemmän. Eurooppa on sitoutunut panemaan toimeen yhdistyneiden eh, kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet. Tähän liittyy myös se, että vähennetään kroonista sairaustaa ennenaikaisia kuolemantapauksia kolmella, kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä. Tämä merkitsee sitä, että pitää olla ehkäiseviä toimia, jotka ovat yhteisiä kaikille EUn jäsenvaltioille. Ne voivat vaikuttaa yksityisten kansalaisten ja yhteiskuntaan eri tavalla kuin voidaan ta- saa toimia kansallisilla tavoitteilla monet asiat ovat mutkikkaita ja, ovat, aiheuttavat ongelmia, siksi syötävät mutkikkaita ovat siksi ongelmia tutkimuksessa. Tarvitaan eurooppalainen viiteverkosto, joka nyt on osoittanut tähän mennessä erittäin hyviä tuloksia on hyvällä tiellä eteenpäin on myös oikeaan suuntaan. Minä uskon, että Euroopan unioni on paras aika levittää tietoa ja myöskin identifioida ja etsiä parhaat käytänteet kaikista jäsenvaltioista. Uudet ehdotukset syöpäsuunnitelmalle Euroopan unionissa niin kuin tätä on suunnitellut tuleva komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, tarjoaa hyvän mahdollisuuden ottaa seuraava suuri askel eteenpäin kohti syövän hävittämisen Euroopassa. Minä olen vakuuttunut siitä, että komissio tulee jatkamaan toimintansa syövän ehkäisemisessä ja tietysti eri tilanteissa kuin mitä tähän asti on tehty. Minä olen ilolla kuunnellut keskustelua, koska meillä on paljon ystäviä täällä, jotka ajattelevat samalla tavoin. Meidän työstämme tulee olemaan hyötyä potilaille, heidän omaisilleen ja terveyspalveluille kautta Euroopan. Ja tämä on todellakin arvokas tavoite. Kiitos. Thank you. Thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitos komission jäsen. Nyt annan puheenvuoron neuvoston edustajalle. Ministeri Tuppurainen, olkaa hyvä. Madam Rouva puhemies, arvoisat jäsenet, naiset ja herrat. Loppuun haluaisin kiittää teitä hyvin hyödyllisestä ja ajankohtaisesta keskustelusta, joka liittyy syövän torjuntaan. Syöpä on strategia henkilökohtaisesti. Tämä vo- taistelu voidaan hävitä omasta voimakkaasta tahdosta huolimatta ja vaikka ammattilaiset auttaisivat syövän torjunnassa poliitikkoina, EUn e instituutioina – meidän pitäisi käyttää kaikkia EUn välineitä, jotka ovat saatavilla. Haluaisin toistaa, että puheenjohtajavaltio Suomi on valmis tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta voidaan lisätä tietoisuutta haasteesta, jonka syöpä edustaa Euroopalle ja eurooppalaisille. Oma aloitteemme käsite hyvinvoinnin taloudesta on asia, joka myös auttaa torjumaan syöpää. On tärkeää tukea tutkimusta tästä näkökulmasta tilapäinen sopimus siitä, että otet, olisi horisontti Euroopassa syöpäosuus on tärkeä ja puheenjohtajan valtio tukee sitä vankasti. Kiitos vielä kerran hyvin tärkeästä keskustelusta ja kiitos sitoutumisestanne. Thank you very much. Kiitos paljon, rouva ministeri. Keskustelu päättyy. Seuraava äh, kohta esityslistalla on neuvoston kanta vuoden 2020 budjetista. Odotan vielä hetkisen, kunnes ministerit ovat vaihtaneet paikkaa. Dann gebe ich das Wort. Nyt ainakin puheenvuoron neuvoston nimissä ministeri Tiilikaiselle. Madam President, honorable members, commission. Puhemies, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia esitellä neuvoston kanta Euroopan unionin budjetti talousarvioesityksestä vuodelle 2020. Haluaisin korostaa sitä, että tämä kanta hyväksyttiin valtaisalla enemmistöllä ja neuvosto ehdottaa ensi vuodelle 168 miljardin euron maksusitoumusmäärärahoja Tämä on 1,6 prosentin nousu verrattuna vuoteen 2019. Ensi vuoden budjetti on jatko, jatkoa. Se on viimeinen vuosi näitä monivuotisia rahoituspuitteita ja monet monivuotiset ohjelmat päättyvät vähitellen. Neuvosto haluaa, että EUn budjetti keskittyisi yhteisiin prioriteetteihimme talouden vahvistaminen, sen kilpailukyvyn lisääminen, riittävä rahoitus maahanmuutolle ja ulkorajojen suojalle sekä ympäristöhaasteiden ja ilmastonmuutoksen torjunta. Näinä äh, aikoina me olemme täysin tietoisia vastuustamme budjettiviranomaisena. EUn on taisteltava monella rintamalla ylläpitäkseen saavutuksiaan ja kilpailukykyään. Euroopan unionilla on monenlaisia haasteita, monimutkainen keskustelu Brexitistä, uuden ohjelmakauden prioriteettien määrittely sekä tänä vuonna hyvä institutionaalinen siirtymä, jolla tulee olemaan suora vaikutus työhömme syksyllä. Tässä kontekstissa meidän on muistettava, että budjetissa ei ole kyse pelkästään luvuista. Siinä on kyse voimakkaasta välineestä, joka määrää sen suunnan, johon EUn politiikka kehittyy. Siksi meidän on varmistettava, että siinä keskitytään eurooppalaiseen lisäarvoon ja että se tuo käsin kosketeltavia tuloksia kansalaisillemme. Samanaikaisesti yhteislainsäätäjänä meidän on oltava varovaisia sen suhteen, miten EUn veronmaksajien varat käytetään. Siksi neuvosto, kuten aina, toimi varovaisesti tietäen budjetti äh, äh, kurin, joka meillä on. Meidän on vielä vastattava niihin haasteisiin. Äh, meillä täytyy olla riittävästi varaa vastata niin haasteisiin, joita sitä me vielä tiedä, jotka voivat syntyä ensi vuonna. Nyt haluan mennä neuvoston kannan yksityiskohtiin. Neuvosto ehdottaa, että maksusitoumuksia sopeutetaan – 1,5 viidellä miljardilla eurolla. Tämä ei ole leikkaus budjettiin, vaan leikkaus lisäykseen verrattuna vuoteen 2009 budjetti nousee miljardilla. Maksumäärähän suhteen mitään merkittäviä sopeutuksia ei tarvinnut tehdä. Neuvonto, neuvosto tukee ohjelmien vahvistamista kilpailukyky, kasvu ja työllisyys otsakkeen alla, joka saa plus 22,7 prosenttia verrattuna tähän vuoteen. Lisäksi määrärahat, jotka on tarkoitettu taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen kohesioon, nousevat 2,22 prosentilla 58,5 miljardia euroa Maahanmuuton ja turvallisuuden alalla EUn budjetti tukee jäsenvaltioita jatkossakin ja EUn toimia, jotka otettiin käyttöön viime vuosina. Lisämäärärahoja annetaan Frontexille, Euroopan raja- ja rannikkovartiostolle yli 30 prosenttia verrattuna tähän vuoteen, jotta voidaan luoda 10 000 rajavartijan Äh, joukko vuoteen 2027 mennessä. Haluaisin korostaa sitä, että suuri määrä avainohjelmia kaikissa otsakkeissa on hyväksytty komission talousarvioehdotuksessa. Euroopan satelliitti, navigointijärjestelmä EGNOS ja Galileo, äh, verkkojen Euroopan energiaosuus, Euroopan teollisuusohjelma, suuret infrastruktuurihankkeet, Kopernikus ja ITER, Erasmus Plus, josta tiedän, että se on yksi eh, niistä ohjelmista, joita kaikki eniten arvostamme. LIFE-ohjelma, unionin siviili eh, suojeluohjelma ja sitten esimerkiksi eh, unionin yleisen syyttäjän virasto. Haluaisin myös korostaa neuvoston kantaa muutamissa kysymyksissä. Komissio hylkää, komis, neuvosto hylkää komission ehdotuksen käyttää artiklaa 15.3 varainhoitoasetuksesta. Lisäksi neuvosto on päättänyt asettaa varaukseen määrärahoja maahanmuuton saralla, jotta budjettiviranomainen pystyisi räätälöimään vastauksensa todellisiin tarpeisiin paikan päällä tulevana vuonna. Sitten hallinnolliset menot, neuvoston lähestymistapa perustuu varovaiseen budjetointiin ja vastaa samaa linjaa, mitä on jäsenvaltioissa. Arvioidaan todellisia perusteltuja tarpeita joka instituutiossa ja olemme laskeneet tätä otsaketta 55 miljoonalla eurolla. Lisäksi lausunnossa, joka on neuvoston kantaan lisätty, olemme pyytäneet komissiota ottamaan, kuten viime vuonna, mukaan ja annettujen määrärahojen tason. Ja sitten lopuksi, hyvät äh, naiset ja herrat, komission jäsen, äh, hyvä puhemies, minä uskon, että tämän päivän keskustelu on alku rakentaville ja avoimille keskusteluille, joiden päätteeksi pääsemme tasapainoiseen ja toimivaan ratkaisuun. Kun ajatellaan yhteisiä tavoitteita, meidän on priorisoitava ja osoitettava selkeä sitoumuksemme Eurooppaan. Uskon, että pystymme löytämään hyväksyttävän tuloksen sovitussa aikataulussa. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Minister. Kiitos, herra ministeri. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission puolesta komission jäsen Oettinger. Hyvä puhemies. Herra neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset herrat. Neuvoston kanta ja tämmöinen keskustelu merkitsee sitä, että nyt ollaan huoli, huolissaan siitä, että vuoden 2020 vaikeana aikana saataisiin hyväksyttyä budjetti. Tämä on tilanne, jossa vaaditaan kyllä kuitenkin selkeyttä ihmisille ensi vuotta varten. Me komissiossa lähdemme liikkeelle siitä, että mekin huolehdimme jatkuttavuudesta ja minun mahdollinen seuraajani eh, komission sen Johannes Hahn välittömästi ensimmäinen marraskuuta voi ottaa huomioon ja hoitaakseen tehtävänsä. Tavallisten aiheiden ohessa, jotka liittyvät eh, erityiseen tilanteeseen johtuen yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista. Jos tämä tapahtuu lokakuussa eikä tapahdu eh, sitä, että syntyisi mitään sopimusta asiasta, meillä on ensi vuonna budjetissa aukko, josta meidän kollegiaaliset täytyy aikanaan sitten keskustella. Nyt lähdemme vielä siitä liikkeelle, että yhdistynyt kuningaskunta budjetin puitteissa joka päättyy vuoteen 2020, että se myöskin kaikkia näitä oikeuksia ja velvoitteita noudattaa, hyväksyy ne, siis myöskin ensi vuoden osalta. Mutta jos ei tule mitään sopimusta ja kuningaskunta automaattisesti eroaa jäsenyydestä ilman, että tätä aikaa vielä pidennettäisiin, syntyy netto, nettona 11 miljardin euron aukko. Ja päinvastoin kuin muut elimet, jäsenvaltiot, alueet tai kunnat, eh, niihin verrattuna unionilla ei, union ei voi harjoittaa velkaantumista. Meidän on yhdessä täytettävä tuo aukko, ja se merkitsee sitä, että komissio ennen kuin lokakuun lopussa käynnistyy tällainen sovitteluvaihe, tulee tekemään ehdotuksen. Se voisi olla sitä, että nuo 11 miljardia saadaan kokoon tekemällä leikkauksia, tai se voi merkitä myöskin sitä, että maksuosuuksia kasvatetaan. Todennäköisesti täytyy löytää jokin puolivälin tie, joka on hyväksyttävässä olevien leikkausten välillä, josta ei synny liikaa vahinkoa, ja hiukan suurempien maksujen välillä. Kolme viikon kuluttua tarvittaessa tähän asiaan tullaan palaamaan. Näemme tärkeänä sen, että neuvosto ja parlamentti ja komissio jakavat perusperiaatteet ja prioriteetit työllisyys, kasvun vakauttaminen, kilpailukyvyn lisääminen innovaatioiden edistäminen ja mahdolliset toimenpiteet ilmaston suojelemiseksi Euroopan tasolla. Tämä merkitsee päästöjen vähentämisessä myöskin investointeja ja sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vahvistaminen. Joidenkin ohjelmien osalta, kun oli menestyksekäitä, komissio on neuvostonut yhtä mieltä komission kanssa Erasmus Plus, Copernicus ja eräät infrastruktuurihankkeet, ohjelma, jolla pyritään kehittämään teollista kehitystä puolustuksen alueella. Nämä ovat sellaisia asioita, joissa näemme, että neuvoston kannassa näkyy hyvin se, mitä komissio on esittänyt. Joidenkin leikkausten osalta olemme huolissamme ja myöskin neuvotteluissa tulen syvällisemmin puhumaan huolenaiheista tai vahingoista, joita leikkaukset voivat aiheuttaa. Monien vuosien ajan me puhumme kolmesta prosentista Euroopan BKT, että tämä olisi osuus, joka pitäisi käyttää tutkimukseen. Olemme kahdessa prosentissa. Horisontti 2020 on vain osa tutkimusinvestointeja, mutta vain tärkeä osa. Jos ajattelemme digitaalista aukaa, aikaa, niin meidän pitää saada aikaan hyvää eurooppalaista tutkimusta, ja siksi minusta 410 miljoonan euron leikkaus on sellainen, että sitä ei voida perustella. Ja uskon, että tätä neuvostonkin olisi hyvin vaikea julkisuudessa perustella. Nämä ovat hyviä esimerkkejä. Meidän täytyy myöskin nano, makro, laaseri ja bioteknologian osalta tehdä 20 prosentin leikkauksia. Siis alueilla, joilla me jo nyt emme pysty riittävästi seuraamaan kehitystä Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Onko tämä viisasta? Ja jos ajatellaan tekoälyä ja sellaista teknologiaa, joka liittyy Euroopan talouden digitaalistamiseen, niin niissäkin pitäisi tehdä hyvin huomattavia leikkauksia tai 118 miljoonaa Eurooppa, euroa vähemmän Euroopan tutkimustolle ja huomattavasti vähemmän tutkimushankkeita, niitä ei voitaisi toteuttaa. Ja vaikka jo nyt on paljon järkeviä tutkimushankkeita, joihin, joiden rahoitukseen ei voida osallistua siksi, että rajat, raj, varat ovat rajalliset. Uskomme, että myös terveyteen liittyvässä tutkimuksessa ja terveyden ja hoidon digitaaliseen kehittämiseen ja tekoälyn kehittämiseen terveydenhuollon alueella on hyviä syitä siihen, että käytetään rahaa Euroopan tasolla. Mitä tulee liikennetutkimukseen, meillä on yhteisiä hankkeita ja näiden osalta pitäisi tehdä 18 prosenttia leikkauksia. Se, että yhdistetään laiva- ja tautatieliikenne ja se, että tutkitaan mahdollisuuksia yhteisen ilmatilan kehittämiseen. Ja tämä johtaa siihen, että ohjelmia ja hankkeita pitäisi lopettaa. Ja tästä tulen mielelläni keskustelemaan teidän kanssanne ilman mitään ennakkovarauksia ensi viikolla. Mutta on tärkeää, että asioita hoidetaan Euroopan tasolla kuin 28 eri, erillisessä yksikössä. Ja kaikki nämä hankkeet vaarautuvat, jos ehdotuksen budjetissa otettaisiin niin kuin komissio on ehdottanut. Verkkojen Eurooppa, rajat ylittävät infrastruktuurit, 200 miljoonaa leikkauksia. Konkreettisesti merkitsee sitä, että joitakin hankkeita ei enää ensi vuonna voitaisi käynnistää. Esimerkiksi Safe Action, Itävalta, Suomi, Ranska, Saksa, Alankomaat. Tässähän me haluaa saada aikaan maksuttoman hätänumeron e-call. Tämäkin jäisi pois. Tai vesiväylä seinältä Sheldeen, jossa Ranskan sisä vesiverkosto yhdistetään Belgian, Alankomaiden ja Saksan sisävesiväyliin, joka löysi aika järkeviä vaihtoehtoja rahtiliikenteelle teillä. Tai itäisen Itämeren yhteyskeskus, jossa Haminan ja Kotkan satama yhdistettäisiin Eskam käytävään. Ja jos näitä hankkeita ei käynnistetä, toteuteta, se ei ole mikään säästö. Nämä sitten vain käynnistyisivät vuotta myöhemmin. Tämä merkitsisi lykkäämistä, järkeiden investointi, järkevien investointien lykkäämistä. Minä tulen neuvostossa taistelemaan jokaisen hankkeen puolesta ja toivon, että tulen myöskin vakuuttamaan näistä hyvillä argumenteilla. Nämä ovat siis sellaisia toimenpiteitä, jotka lisäävät kilpailukykyistä ja ympäristöylivästä liikennettä, ja siksi ne tulevat olemaan myöskin suuntaa osoittavia, jos niitä ensi vuonna ei voida käynnistää. Sama koskee myös toimenpiteitä kosmen puitteissa pienille ja keskisuurille yrityksille. Leikkaukset johtaisivat siihen, että monille uusille startup-yrityksille Eurooppa ei olisi tukijakumppani eikä keskustelukumppani. Leikkaukset, jotka olisivat 75 miljoonaa rajat ylittävän äh, rikollisuuden torjunnassa ja terrorismin torjunnassa, internetrikollisuuden torjunnassa, meillä on kyllä hyviä perusteluja sille, että näitä äh, leikkauksia emme tukisi. Ja kansalaiset ovat kyllä näissä asioissa meidän takanamme. Eurooppa ja maailma, otsake 4. Siinä on suunniteltu 200 miljoonan euron leikkausta. 70 koskee kehitysyhteistyötä, 50 humanitaarista apua. Jo nyt Eurooppa, jos olemme todella rehellisiä, naapureille ja, naapureille ja koko maailmalle jäljessä siitä, mihin se olisi velvollinen. Sahelin alueella, Magrebin alueella, Sahalan eteläpuolisella alueella pitää voida auttaa katastrofeissa. Näillä leikkauksella Eurooppa ei enää ole kumppani, joka auttaa katastrofien ehkäisemisessä. Virastojen osalta leikkauksia edetään myös Frontex, eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen keskus, lääkevirasto, turvapaikkavirasto. Tämä merkitsee sitä, että tilanne heikkenee. Tässäkin olen valmis neuvottelussa palaamaan. Huolimatta vaikeista ajoista, jotka aiheutuvat iso britannian eroamisesta, meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta rituaalit, jotka, jotka joka kerta käydään levitse, niitä ei käristettäisi. Ajattelen nyt sitä, että jos kaikki kolme osallista olisi osoittanut hyvää tahtoa, olisi mahdollista päästä yksimielisyyteen muutamassa päivässä, jopa jo ennen itse neu- sovitteluvaihetta. Me komissiona tulemme tekemään kaikkemme, jotta päästään tähän. On vaikeina aikoina tärkeää, että budjetti hallinnoidaan hyvin. Se olisi viesti siitä, että Eurooppa on toimintakykyinen ja että se tarjoaa palveluita kansalaisille. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Nyt ovat, saavat puheenvuoron esittelijät, jokainen kolme minuuttia. Pyydän, että noita puheaikoja aluksi edustaja Holma. Ja... Kiitos, rouva puhemies arvoisa komission jäsen, herra valtiosihteeri, kollegat, alkuun kiitos varjoesittelijöille. Olen tehnyt, keskustelut heidän kanssaan kovasti ja huomenna sitten käymme näitä asioita läpi ja tulevina viikkoina myös. Hienoa, että parlamentti olemme selkeästi menneet samaan suuntaan ja antaneet vastauksen neuvoston ehdotukselle ja sitten esittäneet Parmetin kannan. Ensinnäkin komission jäsen kiitos kovasti teille siitä, että en halua nyt toistaa, ei tarvitse toistaa mitä juuri sanoitte. Ei voisi paremmin tätä muotoilla. Ei kyse ole perinteisestä tehtävien jaosta, että parlamentti haluaa lisätä ja neuvosto vähentää, vaan kyse on siitä, että neuvosto itse on asettanut näitä teemoja, joita se pitää painopistealueenaan, mutta – sitten vastauksessaan, se on kuitenkin antanut äh, päinvastaisen vastauksen, jos haluaa sitä painopistealueen siihen, että ilmastoasioissa, digitalisoitumisasioissa, keinoälyasioissa, syöpätorjunta-alalla muun muassa. No siis jos haluamme tehdä näistä kaikista painopistealueita, niin sitten vastaus ei voi olla se, että leikkaamme komission ehdotuksesta – ainakin pitäisi sitten antaa tukea komission asetukselle silloin, kun näin, että tiede- ja tutkimusalalla, alalla A1, joka on 15 prosenttia EUn budjetista, ja siellä yli 50 prosenttia leikkauksia herätetään, niin no silloin en enää ymmärrä tätä suhteessa teidän omiin painopistealueisiinne. Jos haluamme olla esimerkillinen toimija, siinä, että luomme työpaikkoja toisaalta yhteen ilmastonmuutokseen ja annamme tällä kohtaa vastauksen silloin, niin nuotiotutkimus on vastaus tähän, jos puhutte tästä prioriteettina. Sitten kokonaisbudjetissa 0,6 prosenttia lisäyksiä teidän mukaanne. No, tämä ei ole edes inflaation mukaista. Tämähän on oikeasti reaali miinusta, jos ollaan rehellisiä. Tästä ei enää synny mitään. Ja innovaatiotutkimus, no siellä ehkä nimellisesti tämä pysyy lisäksi, myös katsoa näitä meneillä olevia hankkeita, niin ei mitään uutta voida käytännössä enää tehdä. Ja ne, jotka ovat mukana näissä hankkeissa, loistavissa hankkeissa, ja on parhaat arvosanat, niin sitten on aloja, että 90 prosenttia pitää kuitenkin hylätä, koska ei ole rahaa, niin on no, nämä ovat aloja, jotka liittyvät nanoteknologiaan, muun muassa bioteknologiaan. Nämä ovat eri aloja. Ja näin olen pyyntänyt teille. Älkää nyt hankaloittako esittelyiden työtä olla puhum- olematta puhumatta sisällöstä. Kuten komissaari sanoi, olen valmis yhdessä teidän kanssanne ennakkoon ratkaista mahdollisimman paljon, ei siksi, että olemme jääräpäitä, vaan siksi, että uskomme, että teemme työtä EUn tulvaisuuden, eteen. Haluamme tuoda eurooppalaista lisäarvoa ilmastoasioissa, kehitysyhteistyöasioissa, turvallisuusteknologia-asioissa. Haluamme tässä enemmän komission jäsen. Me emme viimeisinä vuosina tarvitse valtavasti marginaalia hallintoon, emme käyttää, se on ihan ok, mutta sen takia vielä kiitos komissiolle. Se on pitäyty näissä rajoitteissa ja mikään jäsenvaltio ei ole toiminut tässä yhtä hyvin kuin toimielimet neuvosto. Antakaa meille vastauksia, puhukaa kanssamme sisällöistä, emme voi kaikesta sopia jotenkin viimeisenä iltana. Pitäisi sitä ennen puhua keskenämme. Kiitos. Seuraavaksi esittelijänä edustaja Garcia Val Rujal. Monet kiitokset, puhemies, hyvä ministeri, hyvä komission jäsen. Kun aloitamme neuvottelut eh, rahoitepuitteista eh, vuonna 2019, tilanne, jossa me olemme, on hyvin erilainen. Me puhumme ilmastonmuutoksen torjunnasta, joka on prioriteetti, mutta ei kuitenkaan ole tunnetta kiireellisyydestä. Ja me joudumme kohtaamaan myöskin pakolaiskriisin ja, ja myöskin talouskriisi tulee myöskin vaikuttamaan elämään. Olemme ikään kuin ei olisi Brexitia. Tilanne on todellakin muuttunut paljon. me olemme käynnistäneet nuoristakuun, jolla taistellaan työttömyyttä vastaan. Olemme sitoutuneet investoimaan 20 prosenttia budjetista ilmastonmuutokseen. Ja me olimme hyväksyneet myöskin budjetin, joka on alhaisempi kuin mitä me parlamentti halusi siksi, että olemme pyrkineet toteuttamaan sen sataprosenttisesti. Joten todellisuudessa se, mitä me pyydämme ja se, mitä jää vuodelle 2020 on se, että täytetään se, mihin on sitouduttu. Ja se on mahdollista. Se on mahdollista siksi, että meillä on riittävä marginaali, koska tämä vuonna 2020 eh, tulee näkymään tämä ohjelma. Ja meillä on myös käytössä varoja, joilla voidaan eh, lisätä Erasmus-stipendejä. Eh, ja on myöskin monia tutkimushankkeita, jotka ovat erinomaisia, jotka tarvitsevat lisää rahaa, jotta voidaan viedä eteenpäin. Meidän täytyy antaa myöskin rahoitusta tukea sellaisille maille, jotka ottavat vastaan pakolaisia, ja meidän täytyy ei myöskin katsoa, että meillä on velvollisuus vähintään täyttää tämä 20 prosenttia ilmastonmuutoksen torjunnassa, 20 prosenttia, joka on todellakin tarpeen. On tärkeää, että olemme kunnianhimoisia budjettin osalta vuonna 2020 ja ennen kaikkea siksi, että tämän täytyy olla siirtymävaihe seuraavaan rahoituskehykseen. Sen täytyy ottaa huomioon myöskin sosiaaliset kysymykset, ympä, ilmastopolitiikka, ympäristöpolitiikka ja ottaa huomioon myöskin digitaalistuminen. Ja jos me haluamme saada oikeudenmukaisen siirtymän, niin silloin meidän täytyy aloittaa nyt. Meidän täytyy puhua syövästä. Kaikki valittavat sitä, että tarvitaan lisää rahoja. Ja tämä on jotakin, mihin me täytyy reagoida von der Leyen, joka on tuleva komission puheenjohtaja, puhui täällä tietystä eh, tiekartasta, joka sisältää prioriteetit tuleville seuraaville viisille vuodelle, on tämä tulemaan hyvin ratkaiseva koska budjetti tältä osin, että nämä tulee tämä olemaan mahdollista. Tarvitaan lisää rahoitusta, jotta voidaan myöskin käynnittää eri politiikan alueita, mutta tämä on tärkeää myöskin, ei pelkästään parlamentilla, myöskin komissiolle. Ja mitä tulee sitten sitoumuksiin, kiireisiin asioihin, välttämättömyyksiin, Tilanne on kuitenkin tapauksessa muuttunut ja meillä on nyt leikkauksia, leikkauksia, jotka tulevat kohdistumaan erilaisiin poliittoihin ja myöskin olemaan vastaan teidän omia lupauksianne ja sitoumuksianne ja tulevat olemaan hyvää varojen käyttöä vastaan, koska tarvitaan instituutioita ja sellaisiin varoihin, jotka soveltavat näitä varoja, jotka paljon panemaan toimeen niitä joutuvat valvomaan näiden hankkeen toimintaa, instituutiot, jotka ovat myöskin valvomaan kansalaisten etuja, tuomioistuimet, oikeusasiamies, talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea. Tällä asenteella me emme tule saavuttamaan, siitä olemme sitoutuneet, vaan tulemme hukkaamaan tilaisuuden valmistaa Euroopan unionia maailmanlaajuiseen muutokseen, jota täällä todellakin tarvitaan. Kiitos. Puheenvuoron saa nyt budjettivaliokunnan puheenjohtajana Edustaja Van Overveld. geachte voorzitter, beste dames en heren van de commissie en de raad. Kiitos, puhemies, komission neuvoston edustajat, kollegat. Voin alustaa sitten maaliskuusta. Parlamentti hyväksyi suuret suuntaviivat budjettille 2020. Siinä sovittiin prioriteettiluettelosta ja esiteltiin 2020 budjetti tienä kohti tulevaa Eurooppaa. Tässä korostettiin neljä asiaa, innovaatio, kestävä kehitys, kansallisten suojelu ja turvallisuus. Parlamentti aikanaan myös korosti sitä, miten tärkeää on uusi budjetti. 2020 on viimeinen vuosi ohjelmakaudella nykyisellä sellaisella ja neuvottelut budjetilla 2020 käydään samaan aikaan kuin MFF-neuvottelut Olemme sitä mieltä, että 2020 budjetti on vankka, vastuullinen, tulevaisuusorientoitunut ja sen pitäisi helpottaa siirtymää kohti uutta MFF. Parlamentin mielestä on olennaisen tärkeää, että käytetään olemassa olevaa joustoa ja muita säännöksiä, jotka löytyvät varainhoitoasetuksesta muun muassa. Näin ollen budjettivaliokunta analysoi neuvoston kantaa budjetista 2020 ja mainitsimme, mainitsimme myös tietyt huolenaiheet, jotka edelliset puhujat mainitsivat. Neuvosto esimerkiksi vakuuttaa, että se ottaa huomioon tämä absorptiokyvyn se, ja sen, miten tiettyjen ohjelmien kule voidaan vähentää, mutta vaikuttaa siltä, että neuvostelmat leikkaukset ovat mielimääräisvaltaisia esimerkiksi Horisontti 2020 leikkaukset ja Kosme leikkaukset pitää myös todeta, että talousarvioistus 2020 sellaisena kuin on meille esitellyt ei ole johdonmukainen Suomen puheenjohtajavaltion esittämien prioriteetin kanssa esimerkiksi teknologiaan kehittyminen, ilmasto, politiikan huomioon ottaminen tai erityishuomioarvo, joka pitää antaa sille, että parannetaan digitaalisia taitoja nuorien kohdalla. Hyvin vähän tätä löytyy neuvoston kannasta. Ja seuraava havainto minulta vielä. Parlamentti on uusi, komissiokin vaihtuu ja meidän pitää käyttää tilanne hyväksi, jotta voidaan puhaltaa uutta pontta näihin neuvotteluihin – mukaan lukien MFF-neuvotteluihin. on vakuuttunut siitä, että on mahdollista parantaa vuoropuhelun laatua komission ja välillä. Tässä pitäisi kuunnella tarkkaavaisemmin toista osapuolta. Lisäksi haluaisin myös sanoa, että on sääli, että tehdyt sopimukset jälkikäteen kyseenalaistetaan ja tulkitaan eri tavoin – eri toimijoiden toimesta. Lopuksi haluaisin sanoa, että meillä on yhteinen tavoite, eli laadukas budjetti EUlle. Herzlichen Dank. Kiitos. Nyt sitten eri ryhmien edustajat. Ja nyt todellakin pidän kiinni siitä, että puheenjohtaja noudatetaan. Pyydän ymmärrystä tälle. Tämä on vain oikeudenmukaista niitä kohtaa jotka tulevat myöhemmin. Aluksi edustaja Fernandes. Yksi minuutti, 30 sekuntia. President, caro Kiitoksia puhemies, komission jäsen, neuvoston edustaja, hyvät kollegat. Tämä on viimeinen tämän ähm, ähm, rahoituskauden budjetti ja nyt on aika, että otamme opiksi menneisyydestä ja teemme asialle jotain. Emme saa odottaa, että monivuotiset rahoitut puitteet, niitä leimasi 2020-strategia, jossa neuvosto, parlamentti ja komissio kaikki sitoutuivat tiettyihin tavoitteisiin. Ilmastotavoitetta ei saavuteta, köyhyyden poistamistavoitetta ei saavuteta, tutkimus- ja innovointitavoitetta ei saavuteta. Ja mitä neuvosto tekee? Se leikkaa tutkimuksesta entisestään, se leikkaa ilmastoohjelmasta, se leikkaa ohjelmia, joilla tuetaan pk-yrityksiä. Se leikkaa siitä, mikä on tärkeää Euroopan unionin kilpailukyvyn kannalta. Se leikkaa tutkimusohjelmaa Horisontti 2020 ja neuvosto itse asiassa toimii omia tavoitteitaan vastaan eikä saada unohtaa sitä lainsäädäntöä, joka hyväksyimme yhdessä neuvoston kanssa tätä varten. Sitten 15.3 artikla sanoo, että se, mitä ei ole käytetty, se voidaan palauttaa budjettiin, mutta neuvosto ei kunnioita sitä. Se ei huomioi monivuotisia rahoituspuitteita, ei ole määrärahoja solidarisuuteen, maahanmuuttoon, kilpailukykyyn. Kaikki nämä asiat maksavat hyvin paljon rahaa. Emme voi hyväksyä tätä. Mm, Kiitos. Te puhutte. Herra Fernandes puhui tietysti kansanpuoliryhmän puolesta. Nyt edustaja Lavutuhu, kolme minuuttia SCD-ryhmän puolesta. Don't. Rouva puhemies, arvoisat ystävät, maanantaina aloitimme työmme minuutin hiljaisella hetkellä. Kunnioitimme kaikki niitä, jotka kuuluvat Espanjassa. Ilmastonmuutoksen takia ja Euroopassa nämä vaikutukset ovat myös havaittavissa maanantaina. Olemme kaikki hyvin liikuttuneita, mutta lisäksi pitää pohtia, voimmeko ryhtyä toimiin. Jos haluamme välttää ilmastokauksen tiedä mitä tätä tehdä. Pitää eristää talomme tehtävämme, pitää kehittää energian lähteitä, muuttaa maatalouden työskentelymuotoja. Tilintarkastustuomioistuin on todennut, että tarvitaan valtavasti rahaa pitää löytää 100 miljardia euroa per vuosi. Valitettavasti ehdotettu budjetti nostava 0,6 miljardilla eurolla ilmastobudjettia, josta on huomioon inflaatio, bud- ilmastobudjetti vähenee 0,3 no- prosenttia. Se on valitettava sanoa. Ilmastobudjetti tulee siis 1,3 prosenttia vähenemään. Ainakin se viesti on selvä. Amazonia palaa ja lasten tulevaisuus on uhattuna, mutta lapsemme ovat kadulla lauantaina, he pitävät, että toimimme, toimimme vahvasti yhteisen hyvän vuoksi, mutta rahaa on olemassa kyllä EKP, on että 240 miljardia euroa tullaan olemaan vuodessa, 240 miljardia euroa vuodessa. Tiedämme kaikki, paljonko voitaisiin taloja eristää, paljonko voitaisiin luoda työpaikkoja, koko alallamme tuolla summalla rahaa vuodessa. Ja tiedämme kaikki myös, että jo neljä vuotta 90 prosenttia EKPn luomasta rahasta on mennyt spekulointiin. Ja voiko joku siis selittää minulle, miksei käyttää 240 miljardia euroa eristämään rahojamme, muuttaaksemme maatalouttamme ja, tai investoitaisiin uusiutuviin energianlähteisiin ynnä muuta, ynnä muuta. Kuka voi selittää minulle tämän kokoisuuden tämän lapselle, miksi nuo miljardit ei käytä yhteisöä vuoksi? Kriisi on ennen näkemätön. Kriisi on vakava ja uusi. Meidän pitää nyt tuoda uusia vastauksia myös tämän takia pitää olla kunnanhimoisia. Eder, tämän sanoin SD-ryhmä vastustaa neuvosteluttomia leikkauksia. Tässä ei ole mitään johdonmukaisuutta. SD-ryhmä haluaa käyttää kaikki keinot, jotta voimme ryhtyä vahvan vastaamisen. Haluamme tukea nuorten työllisyyttä, ilmastoa ja muuta. Tämä kaikki on tärkeää, mutta se on riittämätöntä. Tämän takia 3,4 miljardin lisäksi SD-ryhmä ei tule äänestämään budjetin puolesta vain silloin, jos saamme takuita komissiolta ja neuvostolta, että edetään nopeasti usein resurssien myötä. Ei riitä esimerkiksi sanoa, että halutaan ilmastopankki. Kaikki ovat samaa mieltä tästä, selvä.